Good afternoon, colleagues. Uh, if you agree, let's start. Uh... Hyvää iltapäivää, kollegat. Aloittakaamme päivän työn toinen osio. Ehdottaisin, että siirrymme suoraan kohtaan numero yhdeksän. Haluaisin muistuttaa teitä, että kymmenen henkilön valtuuskunta lähti 28.30. lokakuuta Viiniin. Ja tämän matkan tarkoitus oli vierailla innovaatio- ja teknologia-instituutissa Budapestissa ja Viinissä. Tämä vierailu oli erityisen, oli erityisen tärkeä, joten ei tee asetuksesta, jota, jonka komissio on esittänyt. Edustaja Carvalho oli valtuuskunnan puheenjohtaja ja hän antaa meille kertomuksen tästä matkasta. Ja luonnollisesti, jos paikalla on muita kollegoita, jotka osallistuivat valtuuskuntamatkalle ja haluaisivat lyhykäisesti kommentoida tai täydentää ovat, he ovat tervetulleita näin tekemään. Ennen kuin annan puheenvuoron edustaja Karvaijoille, haluaisin toivottaa tervetulleeksi vierailijaryhmän, jotka Karvaijo on tänne kutsunut Algarvesta, Etelä-Portugalista. He ovat erittäin tervetulleita. Tervetuloa tuolla salin takaosassa. Ja heillä on nyt mahdollisuus kuulla sitten edustaja Karvaijoa on the ITRE delegation visit in uh, ITRE-valtuuskunnan vierailusta Budapestiin ja Viiniin. Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Delegaatoina vierailimme Budapestissa ja Viinissä missiossa, joka oli lähinnä IAT keskittynyt. Se oli kiinnostava, koska keskittelimme eri tasoilla – hallintoneuvostosta, joka tapasimme johdosta ja yhden muun rakenteen kanssa, kanssa keskustelimme ihmisiä, jotka työskentelivät Budapestissa. Ja, ja eri tasolla. The, the partner. Eri partnereita eri tasoina siis seiseissä. Koemme olevamme erittäin tervetulleita. Ja meillä oli mahdollisuus keskustella syvällisesti ja avoimesti asioista kaikilla tasolla, IAT-tasolle seiseet, GIAKistakin puhumme. Ja kaikkeen kanssa me keskustelimme saimme vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Me kovasti arvostamme tätä rakentavaa avointa asennetta miel- mielipiteen vaihdossa. Osaamme ensikäden tietoa ja tämä oli erittäin hyödyllistä mepeille, jotka eivät olleet tavanneet ja teitä aikaisemmin. Oli tärkeitä asioita, kuten oli erittäin tärkeää varmistaa, ja te on nyt päässyt yli niistä hallinnollisista eroista, joihin tilintarkastustuomioistuin kiinnitti huomiota 2016. Se oli vähän huolenaihe. Keskustelimme Geakin kanssa tilanteesta. He ovat sitä mieltä, että nyt on käännetty uusi lehti. Me olemme myöskin erittäin vaikuttuneita, jota useat seiset ja heidän kumppaninsa esittelevät. Me Meillä käsiteltiin terveitä raaka-aineita ja muita. Jossakin tapauksessa oli eri tahojen edustajia, mutta jotakin tärkeitä aiheita me tunnistimme tulevien raporttien kannalta. Ja keskustelemme tästä Rova Mateksen kanssa, joka on toinen esittelijä lisää avoimuutta, parempi maantieteellinen tasapaino Euroopassa. Olimme sitä mieltä, että tuon asian kanssa, noteasaten kanssa pitäisi kes... niistä pitäisi puhua enemmän myöskin tasapainottamisen kanssa ja parempaa synergiaa. Ja synergia rakennerahastojen kanssa pitäisi käydä läpi Meidän täytyy saada lisää synergiaa aluerahaston kanssa ja myös horisontti 22 kanssa ja sitten myöskin tulevan horisontti Euroopan kanssa. Ja me koemme, että Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti on vähän syrjässä komission muista toimista tutkimus- ja kehitystyön suhteen. Ja oli tärkeää, olisi tärkeää saada lisää yhteistyötä teknologian instituutin ja horisonttiohjelman kanssa. Tämä vierailu luo pohjaa mietintöjen laatimisen kannalta. Kiitos. for the the of visit. Kiitokset oikein paljon. Meillä on kaksi lyhyttä puh- puheenvuoropyyntöä. Jos voitte tehdä tämän minuutissa molemmat. Se olisi oikein hyvä. Ensinnäkin tämä Marques. Signor Presidente, pela palavra. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia puheenvuorosta. Ihan lyhyesti. Olen samaa mieltä siitä, mitä Carvajo juuri totesi. Minullakin oli ilo olla mukana tällä matkalla. Ja halusin ottaa ottaa esiin kolme huolenaihetta. Ensinnäkin näiden kiksien kestävyys. Kun ajattelemme nyt niiden elinkaarta, jos löytäisimme muita rahoituslähteitä, jotta voitaisiin jatkaa tämän alkuvaiheen jälkeenkin, niin sitten edessä on ongelmia. Ja sitten toinen asia, joka tulikin jo esille – Hyvin paljon on keskittymiä syntynyt tiettyihin Euroopan maihin ja lekiksien jakamisessa pitää ottaa maantieteellinen tasapaino huomioon. Ja sitten lopuksi vielä yksi ehdotus, ei niinkään kritiikki. Eli ehkä nämä KIK-koordinaattorit, siis meillähän oli hieno mahdollisuus meillä, jotka kävimme Budapestissa ja Viinissä. Me puhuimme heidän kanssaan mutta olisi hyvä, jos muutkin MEPit voisivat olla heihin yhteydessä alueista, jotka ovat meille tärkeitä. Esimerkiksi digitaalinen siirtymä ja ilmastonmuutos. Se olisi hyvä. Kiitos. Kiitos ja sitten edustaja Pekkarinen, olkaa hyvä. Yes, from Renew. If you uh, Mr. Chairman, I would like to speak Finnish. I would like to use my own language very shortly. I'm waiting for some seconds. Arvoisa puheenjohtaja, minä en ollut matkalla Budapestiin, mutta rohkenen siitä huolimatta sanoa pari sanaa. Ensinnäkin minusta on erittäin selvä ja tärkeää, että me kykenemme kehittämään sellaisia yhteistyöalustoja – missä Euroopassa synnytetty korkein osaaminen, tietotaito, tutkimuksellinen osaaminen, soveltava pää ja yritykset löytävät lähempää, parempaa yhteistyötä keskenään maiden sisällä, mutta myöskin ympäri Eurooppaa. EIT perustettiin paljolta juuri tähän tarpeeseen luomaan edellytyksiä sille, että osaamispotentiaali kohtaa tähän paremmin nimenomaan elinkeinoelämän tarpeet. Meillä Euroopassa osaamisen generointi uusiksi tuotteiksi, jotka voidaan tuotteistaa, kaupallistaa ja saada markkinoille, ei toimi riittävän nopeasti. Mielestäni EIT ja sen kiksit ovat kohtuullisen hyvin, aika hyvin onnistuneet tässä tehtävässä, mikä niille annettiin. Pari asiaa kuitenkin vielä huomioksi. Ensinnäkin niin minusta on tärkeää, että EITn toiminta todellakin, kiksien toiminta on hajautettu. Me tarvitaan varmaan Budapestiin jonkinlainen hallinto, mutta kyllä itse toiminnan pitää tapahtua ympäri Eurooppaa eri puolilla tiedeyhteisöjen ja bisnesyhteisöjen lähellä. Ja toinen huomio on se, että on ihan totta, monta kertaa olen itsekin miettinyt, pitäisikö tämän tapaisten järjestelyjen, platformien olla kunkin maan sisällä? Mutta kyllä uskon, että tällainen koko Euroopan yhteinen järjestely tarvitaan. Ja ihan viimeinen huomio. Äh, olen, ollut, olen ymmärtänyt niin, että äh, horisontin kolmas pilari nyt kyllä lähenee aika paljon tehtävässään sitä, mitä äh, EIT ja sen kikset tavoittelevat, mutta tästäkin huolimatta uskon, että EITlle ja näille kikseille löytyy tarve ja kysyntä. Uh, Kiitos. Meillä oli viisi minuuttia aikaa tähän keskusteluun, eli olemme tässä hieman tiukalla aikataulun suhteen, mutta vielä kaksi puheenvuoroa. Yksi minuutti kullekin ja sitten siirrymme seuraavan esityslistan kohtaan. Edustaja Ishaps. Kiitoksia. Halusin tukea sitä, mitä Karvaiho totesi. Itse olin Viinissä ja Budapestissa ja oli hienoa tavata kaikkia näitä innovoijia ja tutkijoita ja e Intian henkilöstöä. Myönteinen yllätys oli se monimuotoisuus näissä kikseissä. Ja tämä oli hyvä lähtökohta työllemme kun ajattelemme nyt asetusta. Kiitos. Eh, Kiitos ja yhtä lyhykäisesti eh, edustaja Bunding. Here we go. On page four. Kertomuksenne sivulla neljä mainitsee tätä eh, kikkien se, että ovat kriittisiä joidenkin ei, ei tee asetuksen pykälien kanssa. Voisitko kertoa, että mikä heitä nyt spänni? Haluatteko te vastata tähän nyt heti? Please. Actually we have asked... Me itse asiassa pyysimme kaikkia johtajia kertomaan, mitä he tekisivät eri tavalla komission ehdotuksessa. Mutta kuitenkin he olivat aika samaa mieltä Yksi asia liittyi koulutukseen. He olivat samaa mieltä siitä, että he voisivat tehdä enemmän koulutuksen alalla, mutta he halusivat hoitaa tämän koulutuksen omien toimiensa sisällä eikä erillisenä toimena eh, innovaatio- ja tiedetyössä. Tämä oli ensimmäinen asia. Toinen asia oli se, että he olivat huolissaan kiksien kestävyydestä. Ne kolme kiksiä, jotka käynnistyivät tässä näin. Eli digitaalinen kiik, ilmasto kiik ja sitten äh, kansalaisjärjestöjä, kansallisliikkeitä käsittelevä. Ja ne olivat asioita, joita haluttaisiin käsitellä hieman eri tavalla kuin mitä komissio. He olivat myös huolissaan budjetista, siitä miten budjetti jaetaan koska budjetin on tarkoitus alkaa pienempänä ja sitten se kasvaa ajan mittaan. Näinhän se on aina näissä äh, puiteohjelmassa, mutta ei teille tämä ei välttämättä ole niin sovelias. Ei teissä tämä äh, rahan ähm, jako avain sen pitäisi olla eri tavalla, sillä että, tavalla, että alussa saataisiin enemmän rahaa ja sitten sen rahamäärä voisi vähentyä matkan varrella. Ja sitten puhuttiin myös tietyistä poikkeus, poikkeuksista, joita asetuksessa on nyt, ja niitä ei ole enää sitten komission ehdotuksessa. Ja he haluaisivat ne sinne. Marisa Mattias varmasti myös käsittelee asiaa. Thank you very much. Thank you so much. Kiitos. Sitten kohdat 10 ja 11 esityslistalla Euroopan innovaatio- ja teknologiaesitys. Ähm, nämä, tämä paketti. Meillä on kaksi äh, esittelijää. Annan puheenvuorot esittelijöille molemmille viisi minuuttia. Ja sen jälkeen sitten kaksi minuuttia per varjoesittelijä. Ja ne, jotka sitten ovat vastuussa molemmista, saavat ehkäpä sitten neljä. Mutta koitetaan nyt äh, hoitaa tämä asia äh, tunti 10 minuuttia eikä tunti 25 minuuttia niin, että me voimme pitää kiinni aikataulustamme. Ensimmäinen puheenvuoron edustaja Marisa Matiakselle, joka on Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin uudelleenlaatinnon toisinnon esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia näistä tiedoista Viinin ja Budapestin matkasta. Me olemme tehneet yhteistyötä näissä asioissa ja tavoitteena on hyödyntää synergiaa strategisen innovointiagendan ja EITn välillä, koska se on ainoa järkevä tapa tehdä työtä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun puhun tästä, joten en nyt ehdi käsittelemään kaikkia asetuksen kannalta tärkeitä kohtia, koska se on hyvin kattava asetus. Eli keskityn nyt pariin kohtaan ja haluaisin vähän kuulla kollegoilta palautetta. Ensinnäkin olemme hiukan huolissamme parlamentin itsensä roolista, koska tämä uudelleen laatiminen on toteutettu komissiossa. Tämä saattaa vaikuttaa ehdotusten laatimiseen, kun ajatellaan innovaation strategista agendaa, mutta tällä on myöhemminkin vaikutuksia. Kun nyt katsotaan tätä uudelleen laadittua aikataulua, niin sitä pitää kyllä vielä työstää. Ainoa tapa varmistaa, että Euroopan parlamentti on tässä työssä mukana, on se, että muokkaamme vähän tätä aikataulua. Ohjelmassa on todettu, että EIT pitäisi olla unionin hanke eikä osa horisontti 2020. Eli silloin komissio pystyisi paremmin valvomaan tätä hanketta ja seitsemän vuoden jälkeen täytyy varmistaa, että olemme tässä mukana. Sitten toinen asia liittyy läpinäkyvyyteen. Useaan otteeseen ja ensimmäisen kerran kun tästä puhuttiin ja tänä aamunakin tämä tuli esille, mutta me olemme keskittyneet EIT ja kikseihin nyt liikaa tietyissä maissa. On tärkeää, että me keskitymme parempaan läpinäkyvyyteen. Meidän täytyy varmistaa se, että näissä kumppanuuksissa on lisäarvoa. Meidän täytyy varmistaa, että EIT on hajautettu ja tekee muitakin toimintoja. Eli meidän pitää asetukseen merkata selkeät kriteerit liittyen siihen, miten näitä kiksejä jaetaan. Ja meidän täytyy varmistaa, että kilpailut ovat avoimet ja läpinäkyvät. Ja meidän täytyy ottaa huomioon osaamiskriteerit, mutta ei pelkästään niitä. Koska jossain tapauksessa on liikaa keskitytty pelkästään näihin kriteereihin. Mielestäni EIT on liian hyvä, jotta sitä rajoitettaisiin niin kuin aikaisemmin on nähty. No sitten on toimintoja, jotka ovat osoittaneet, että EIT ei vielä ole ottanut käyttöönsä kaikkea potentiaaliaan. Meidän pitää varmistaa, että valvontaa ja seurantaa on enemmän. Näitä osaamisyhteisöjä pitää valvoa paremmin ja ehkä pitäisi olla lyhyemmät ajat varattuna näille arvioinneille, koska tämä seitsemän vuoden kausi vaikuttaa aika pitkältä. No tiedän, että meillä on nämä puoli minuuttia aikaa, eli nyt pyydän hiukan kärsivällisyyttä. Eli henkilöstökysymys vielä. Mehän tiedämme, että EINTeen pitää pystyä vastaamaan uusiin haasteisiin ja kriteereihin. Ja jotta se pystyisi näin tekemään, siinä tarvitaan enemmän inhimillisiä resursseja. Ja tämän lisäksi on tullut esiin ongelma. Tällä hetkellä asetuksessa on porsanreikä henkilöstö ei pysty uusimaan sopimuksiaan sen jälkeen, kun ne ovat päättyneet. Ja tämä tulee tapahtumaan 2020, silloin osa sopimuksista päättyy. Eli meidän täytyy uudistaa asetusta, mutta meillä ei välttämättä ole sillä henkilöstöä enää käytössä. Eli meidän täytyy varmistaa, että henkilöstökysymykset otetaan huomioon, että tämä porsan reikä suljetaan, koska muuten erittäin pätevää henkilöstöä valuu sieltä pois. No nyt aikani loppui, mutta keskustelun aikana voimme varmaan käsitellä muita aiheita, jotka ovat erittäin olennaisia, kun uusimme tätä asetusta. Ja haluan kuulla sitten kollegoiden kantoja. Kiitos. Uh, Kiitos. Sitten edustaja Maria Carvalho. Äh, hän on äh, vastuussa Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin strategisen innovaatio-ohjelmasta vuosiksi 2021-2027 Euroopan innovointikyky ja valmiukset ja niiden edistäminen. Olkaa hyvä, viisi minuuttia. Thank you very much. Uh, uh. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Viisi kohtaa nyt, mutta varmaan, että tulee lisää, mutta viisi tärkeintä kohtaa, jotka on niin ne on mainittu jo Budapestin mission tapauksessa. Minä, me haluamme parempaa tasapainoa tässä tietokolmiossa ja enemmän painotusta koulutukseen ja luonnontieteisiin. Euroopan innovaatioteknologiainstituutti on keskittynyt tähän yrittäjyys- ja innovaatiopuoleen. Ja täytyisi myös kiinnittää huomiota näihin muuhun kolmion kannan osaan koulutus ja tiede. Koulutusta opetustoiminnan vahvistaminen on yksi asia. Kysymys on koulutuksesta, joka on jo kikkien toiminnan osa, esimerkiksi jatko-opinnot, teollisuusalalla, ympäristökysymyksessä, ammatillinen koulutus, mutta sellaista, joka on kytköksissä kunkin kikin toimien kanssa. Tämä on yksi muutoksista, jota ehdotamme. Ja kuten Rava Matias sanoi, tämä avoimuus ja seurattavuus. Me uskomme, että ei teen ensi, ensimmäistä askeleita ovat seurattavia mutta siinä vaiheessa, kun kikit lisäävät uusia kumppaneita ja keskuksia, niin osa niistä, osalla ei ole avoimia hankeilmoituksia, jotka olisivat seurattavia. Me haluamme, että uusien kumppaneiden ja keskusten hankkeet ilmoitettaisiin avoimesti. Ja maantieteellisen tasapainon suhteen olen vähän eri mieltä, kun tämä painetaan eri lailla kuin kollegani Marisa. Osaamisen pitäisi olla pääkriteeri, mutta meidän pitäisi kyetä maantieteelliseen tasapainoon nykykriteereiden kanssa. Meidän pitäisi saada mukaan pienemmät osaamiskeskukset Euroopassa. Lopputulos on sama – me haluamme tässä painoisemman maantieteellisen jakauman, mutta erinomaisuuden pitäisi olla ykköskriteeri. Ei ainoastaan maitteen, vaan myös alueiden suhteen. Mutta ei tässä jakautuminen, projektijakautuminen on erittäin keskittynyt jollakin alueella. Me haluamme lisätä aluerahastojen rahoituksen osaa eit toiminnassa. Ja meillä pitäisi olla joku mukava tapa, jolla ei voisi olla yhteistyössä EAC kanssa. Me olemme keskustelleet tästä kummankin tahon kanssa – miettineet, miten voisimme kirjata mietintään paremman yhteistyön. Neljäs kohta on tämä taloudellisen kestävyyden sääntö. Eli 15 vuoden jälkeen oman rahoituksen pitäisi riittää, mutta on sääli, että tässä ei ole tällaista alasajovaihetta. Ja on harmi, että meillä ei ole rahoitusta, joka olisi vähän kauempana markkinavaiheesta. Me emme halua menettää osaamista, joka on kehittynyt. Me halusimme mallin, joka tarjoaisi kestävän rahoituksen kikseille. Ja sitten kaksi uutta kiksiä. Komission ehdotus puhuu kahdesta uudesta kiksistä. Yksi on luova talous. Me tuomme tätä. Mutta tämä jättää tämän toisen aiheen avoimeksi. Komissio on tehnyt tutkimuksen, jossa on tunnistettu useampi ai, on tehty vaikutusarvioita. Ja yksi tärkeä osa on vaikutusarvioinnit. Ja me haluaisimme ehdottaa varjoesittelijöille kollegoille, että että tämä on Euroopalle ja kommemalla tärkeä. Ja tämä, ja tämä vesikysymykset, veden niukkuus, veden laatu, järvet, meret, joet. Kaikki voisi olla tärkeitä yhdelle kikille. Meillä on ruoka, energiakikki, terveyskikki, mutta vesikikki ei ole. Tämä on meidän keskustelun aiheemme, ehdotuksemme. Mä teen tämän asian kollegoiden käsiin. Shadows. Kiitokset ja nyt sitten puheenvuoro varjoesittelijöille. Mariassa Mattiaksen EPPn varjoesittelijä on Andrius Kubelius. Kiitoksia. Ihan lyhykäisesti Ehkä tämä asetus on helpompi kuin tämä strateginen kysymys, mutta miten sitten näemme tämän ETN-strategian tulevaisuudessa ja onko tämä komission ehdotus riittävä? Tässä nyt on useita kysymyksiä sen lisäksi, mitä Karva jo sanoi, enkä tiedä, voimmeko saada tähän vastauksen. Minä olen uusi parlamentissa. Yritän nyt ymmärtää, mitä EIT tekee. Ja nähdäkseni EITn tärkein tehtävä oli se, että luotiin näitä osaamis- ja innovaatioyhteisöjä. No minulle ei nyt ole ihan selvää, onko kyse verkostoista vai luodaanko tässä jonkinlaisia klustereita – Täytyy katsoa, miten innovaatio toteutuu muissa maissa. Joissa maissa on klustereita, joissa yliopistot, tutkijat ja yritykset toimivat yhdessä. Jos luette vaikka Piilaaksosta, niin tiedätte, että siellä tärkein instituutio oli paikallinen pubi, jossa innovoitiin. Illalla sitten yliopistot ja yrit, yliopistot, ja yrittäjät kerääntyvät sinne ja puhuvat uusista ideoista. Eli jos meillä on näitä yhteisöjä kaikkialla Euroopassa, niin en tiedä, miten tämä toteutuu. No sitten toinen kysymys. Jos ei te halua luoda näitä kiksejä, ja antaa startup-yrityksille rahoitustukea ja muuta. Niin nyt nämä kolme ensimmäistä osaamisyhteisöä poistuvat pois, siirtyvät pois rahoituksen piiristä. Ja käsittääkseni niillä on sitten vaikeuksia selvitä tämän jälkeen ja pystyä toimimaan ilman EUn tukea. Tämä on strateginen kysymys, eli tarkoittaako tämä, että EITn pyrkimys luoda kiksejä ei olekaan toteuttamiskelpoinen, koska ne yhteisöt eivät pysty toimimaan omillaan. Ja jos nyt luetaan tätä kirjallisuutta klustereista, niin on tehty johtopäätös, että jos hallinnollisella tavalla luodaan klustereita, niin se ei ole paras tapa. Ne eivät yleensä kestä. Eli ehkä jossain vaiheessa meidän täytyy saada kunnon vastauksia. Eli tekeekö EIT sitä, mitä pitäisi? No sitten ihan lyhyesti vielä. Nämä osaamisyhteisöt eivät ole kovin kiinnostavia suuryrityksille. Eli mitä tämä nyt tarkoittaa, että suuryritykset eivät ole mukana kikseissä? Jos ajatellaan nyt innovaatiota, niin yleensä se tapahtuu klustereissa, suurissa tai pienissä on ollut Nokia, Ericsson, Siemens – Silloin kun innovaatiostrategia toteutettiin Euroopassa, niin nämä yritykset hävisivät, mutta EITllä pitäisi olla enemmän vetoa myöskin suuryritysten suuntaan, koska jos suuryrityksiä ei ole mukana, niin silloin innovaation tukeminen ei välttämättä ole kauhean tehokasta. Kiitos SNDn varjoesittelijän molemmille mietinnöille. On sama. Lars Munias, olkaa hyvä. Voy a hablar en español en esta ocasión. Eh, Kiitoksia. Kiitoksia Karvajolle ja Mattiakselle. Olemme samaa mieltä valtaosasta näistä huolenaiheista ja kysymyksistä, joita tulee parantaa. Ensinnäkin meidän pitäisi saada aikaan parempaa tasapainoa kun ajatellaan nyt tätä osaamiskolmiota. Olen Karvajon kanssa samaa mieltä koulutus ja tiede maailma. Meidän pitää niitä vahvistaa. Ja myöskin pitää paremmin tasapainottaa tätä tilannetta maantieteellisesti, koska se on nyt erittäin epätasapainoinen. Ja Karvian kanssa olen samaa mieltä siitä, että osaamisen pitää olla edelleen tärkein kriteeri. Mutta on kyllä totta, että meillä pitäisi olla jonkinlainen mekanismi, jonka kautta voitaisiin tehdä enemmän ehdotuksia. Ja meidän täytyy ottaa alueelliset piirteet paremmin huomioon. Ja esimerkiksi valtion taso ja aluetaso ei välttämättä aina ole kovin hyvin määritelty. Jossain maissa johonkin asioihin tarvitaan erityishuomiota tiettyihin asioihin, mutta jos nyt katsotaan vaikka karttaa siitä, missä näitä osaamisyhteisöjä on, joissain maissa on valtavia alueita, jotka ovat täysin aliedustettuja ja joissa ei ole minkäänlaista kiks-toimintaa. Eli tämäkin on asia, joka pitää ottaa huomioon. No sitten kolmas asia, sukupuolten välinen tasapaino. Tämä nyt vielä ei ole toteutunut tässä instituutissa. No siellähän nyt on ryhdytty aloitteisiin, jotta voidaan oikaista tämä epätasapaino sukupuolten välillä, mutta lisätyötä pitää vielä tehdä. No sitten toinen asia, Matjaksen kanssa olen samaa mieltä siitä, että meidän pitää pystyä ratkaisemaan näitä henkilöstöongelmia, joita instituutissa tällä hetkellä on. Jos annamme lisätehtäviä tälle instituutille, niin silloin siellä tarvitaan enemmän henkilöstöä. Eli tässä mielessä ei ole mitään järkeä päästää kaikkein kokeneimmat ja pätevimmät ihmiset pois instituutista, vaan meidän täytyy nyt löytää jonkinlainen ratkaisu, koska jos me päästämme irti näistä henkilöistä, niin se ei ole hyvä näille kikseille eikä instituutille, eikä myöskään Euroopan unionille yleensä. Sitten rahoituksen kestävyys on myöskin kysyvyys, jota pitää työstää, mutta kaikki nämä yhteisöt eivät ole samanlaisia. Jotkut ovat aloittaneet toimintansa aikaisemmin. Ja ovat ehkä ehtineet kokeilemaan näiden ex- ensimmäisten kiksien kautta. Mutta kaikki eivät toimi samoilla aloilla ja kaikilla ei ole samaa kapasiteettia saada toimintaansa investointeja. Joillain aloilla se on helpompaa kuin toisilla. Eli tämä monimuotoisuus näissä osaamisyhteisöissä on myöskin asia, joka pitää muistaa. Ja lopuksi nämä uudet osaamisyhteisöt. Komissiolle laadittiin raportti siitä, mitkä ovat nämä alakohtaiset alueet, joilla voitaisiin kehittää näitä uusia osaamisyhteisöjä. Esimerkiksi luova ala, kulttuuriala ja sitten on muitakin. Esi valtameret ovat mielenkiintoinen alue, koska jollain tavalla ne voidaan yhdistää näihin päätehtäviin, jotka liittyvät Horisontti Eurooppa-hankkeeseen. Mutta sitten on alueita, joita ei ole kehitetty niin paljon. Ja meillä on nyt suuria aloitteita ympäri Eurooppaa eri alueilla, jotka välttämättä eivät ole perinteisiä innovoijia, eli kyse on sosiaalisesta innovoinnista. Eli siinä käsitelty osallistavuutta, maahanmuuttokysymyksiä. Ja tämä on sosiaalista innovointia. Eli tämäkin ala voisi olla yksi merkittävimpiä. Eli tässä tärkeimmät kohdat. Ja kollegoiden kanssa olen samaa mieltä siitä, että instituutti on hiukan erillään vielä tästä yleisestä innovointistrategiasta. Ja meidän pitäisi nyt tehdä kunnolla työtä, jotta löytäisimme tätä synergiaa, koska meillä on tässä merkittävä väline käsissämme ja meidän pitää osata käyttää sitä oikealla tavalla. Kiitos. Kiitos. Renew-ryhmästä edustaja Jabs. Hän puhuu myös Solisparesin puolesta. Kiitos eh, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin ilmaista täyden tukeni koko tälle projektille ja EITen työn jatkolle. Mutta kuitenkin tietyt näistä kysymyksistä, jotka täällä on mainittu, ovat eh, tärkeitä myös meidän näkökulmastamme Renew-ryhmässä. Ensinnäkin kysymys avoimuudesta, kiksien avoimuudesta. Luonnollisesti me tiedämme, että 11 vuotta sitten EIT eh, perustettiin ja silloin se oli hyvin autonominen ja sai eh, perustaa näitä osaamisyhteisöjä ja hankkia uusia kumppaneita. Jos EITn eh, e tavoite on luoda eurooppalaista innovaatioympäristöä ja niin, että meillä olisi enemmän avoimuutta kikseissä uusille kumppaneille. Se oli se välttämätöntä ja tämä vaatii myös näkyvyyttä EITlle ja kikseille kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, koska täälläkin Euroopan parlamentissa, kun me lähestymme joitakin kollegoistamme ja puhumme EITstä, niin joukossamme on aika paljon niitä, jotka eivät edes tiedä, mitä, mistä on kysymys. Ja tämä projekti on ollut kuitenkin käynnissä jo 11 vuotta. Joten näkyvyys on yksi asia, joka voitaisiin ratkaista perustamalla tällaisia EIT-innovaatiokeskuksia jäsenvaltioihin. Ja tätähän komissio on myös miettinyt ja tätä tuemme. Toinen asia on tämä maantieteellinen Kattavuus. Tässä ei ole kysymys vain siitä, että meillä on EUn innovaatio, ympäristöä, vaan myös kotimaisia innovaatioympäristöjä jäsenvaltioissa. Alueellisen innovaatio, alueellista innovaatio-ohjelmaa on tuettava. Sitä tehtiinkin aikaisemmin, mutta nyt kuitenkin tulee komission ehdotuksen mukaan kymmenen prosenttia, äh, jotka menee äh, alueellisille innovaatiokeskuksille. Asia, jonka monet kollegat myös mainitsivat, on taloudellinen kestävyys kikseissä. Ja se ajatus, että sitä olisi tällainen liukuva lasku ja että äh, valvonta olisi hieman tiheämpää kuin vain seitsemän vuoden jälkeen. Ajatus on hyvä, että meillä olisi jonkinnäköistä eurooppalaista lisäarvoa myös vuoden 15 jälkeen. Ja meillä on myös tämä yhteistyö muistio, jossa se on mainittu. Ja se pitäisi ottaa paremmin mukaan myös strategiselle innovaatioagendalle ja miettiä oikein kunnolla, mitä se tarkoittaa, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia näillä kikseillä on vuoden 15 jälkeen. Ja sitten vielä lopuksi uusi kiksasia Yhtä näistä uusista kikseistä on jo ehdotettu, eli kulttuuriteollisuuden luovan teollisuuden kiks ei meillä ole mitään sitä vastaan. 2025, eh, jos tulee silloin uusi kymmenessä kiksi, niin me haluaisimme, että tämä olisi avoimempaa, niin että näkisimme kuinka eh, ne perustetaan, ja tuleeko se olemaan esimerkiksi vesi, eh, maahanmuutto, mikä tahansa. Eli siis avoimuutta uusissa kiksien perustamisessa. Kiitos. Kiitos. Vihreät, sama varjo esittelijä molemmissa asioissa. Edustaja Buchner, olkaa hyvä. Vielen dank. Kiitoksia. Mielestäkin EITn työ on hyvin keskeistä. Se tasoittaa epätasapainoja eurooppalaisissa tutkimusrakenteissa. Ja sitten kun ajatellaan Tämä koskee rahoitusta ja myöskin luovaa ympäristöä. Ja siksi on ratkaisevan tärkeää, että tuemme innovaatiota tulevina vuosikymmeninä, mutta meidän täytyy antaa myöskin riittävä budjetti instituutiolle. Ja muut tästä jo puhuivatkin. Eli tätä rahoitusta pitää vielä parantaa. No sitten tämä institutionaalinen kumppanuus ja Horizon Europe, ja että ne otettaisiin tässä malliksi. En ole vakuuttunut siitä, että tämä vastaa näiden osaamisyhteisöjen erityispiirteitä. 40 prosenttia jäsenvaltioita, niiden pitäisi olla mukana näissä kumppanuuksissa. Ja monilla aloilla se on ihan mielekästä, mutta ei kaikilla. Itse johdin eurooppalaista yhteistyötä tutkimuksen alalla ja tällaiset esteet ovat hyvin haitallisia välillä. Ja sitten nämä valintakriteerit uusille osaamisyhteisöille. Niiden pitää olla selkeät ja avoimet, ja tästä jo aikaisempi kollega puhui. On paljon ongelmia, jotka on pakko ratkaista. Ja tietysti valintoja pitää tehdä, mutta valinnat pitää tehdä niin, että meillä on mahdollisimman paljon läpinäkyvyyttä. Ja sitten kun valinta on tehty, niin tästä keksistä ei saa tulla mitään suljettua klubia, vaan sen pitää pystyä ottamaan mukaan uusia kumppaneita. Erityisen tärkeää tämä on pienille yrityksille, jotka alusta pitäen eivät ehkä saa kaikkea tietoja käyttöönsä, ja siksi niitä pitää auttaa tässä toiminnassa. Sitten uudet huippuosaamiskeskukset eri alueilla ovat tärkeitä, mutta tämä osaaminen on kyllä tärkeintä monissa asioissa ja monilla alueilla olosuhteet ovat paremmat kuin muilla ja se pitää ottaa huomioon. Me emme voi kohdella kaikkia samalla tavalla, eikä tämä 40 prosentin sääntökään mielestäni ole niin kovin tärkeä. Ja lopuksi Euroopassa on suuria ongelmia päästä omiin tavoitteisiin. Ilmastotavoitteet pitää ehdottomasti ottaa mukaan EITn tavoitteisiin. Ja sama koskee myöskin innovaatiostrategiaa. Kestävyysperiaate pitää ottaa huomioon paremmin liiketoimintasuunnitelmissa – ja tässä olivat minun tärkeimmät huomioni. Kiitos. Thank you so much. Thank you. Kiitokset, kiitokset teidän kommenteistanne. Sitten ID-ryhmästä meillä on kaksi varjoesittelijää, maksimissaan kaksi minuuttia molemmille. Ensin Andrea Karpov. per economia non sono inter... Kiitoksia. En puhunut aikaisemmin ajan säästämiseksi, mutta Haluaisin kiittää Karvajoa siitä, miten hän hoiti nämä Budapestin ja Vinin matkat. Eli kahdessa päivässä meillä oli aika tappava aikataulu. Olimme koko ajan liikkeessä ja keskittyneitä työhön. Ja se oli erinomainen matka, eli kiitoksia koko valiokunnalle. No sitten näitä erityisaiheita. Tässä nyt on tehty analyysi tästä instituutista. Eli EIT on jo seurannut näitä asioita, joista on esitetty komissiolle kritiikkiä. Eli meidän täytyy jo katsoa hiukan, mitä näinä vuosina on jo saatu ratkaista ja mitä ei. Buhnerkin puhui siitä, että tämä ei saa olla mikään suljettu kerho, vaan meidän pitää olla avoimempia. Ja sitten avoimuuden osalta on vielä paljon tekemistä. Ja sitten näkyvyys. EIT on innovaatiokeskus ja silloin ajatellaan jotain fyysistä, pysyvää eikä mitään dynaamista. Ikään kuin se olisi vain jokin taho, joka ei ole millään tavalla dynaaminen valtaosa kollegoista tällä parlamentissa eivät tiedä, mitä EIT tekee. Jos nyt ajatellaan, mitä tapahtuu eri jäsenvaltioiden alueilla. Eli No sitten on vielä yksi asia, joka tästä puuttui, ja tästä mm, jo mainittiinkin, eli Horizon Europe – koskee kaikkia aloja, eli siellä unohdetaan klusterit, mutta e itse me kuitenkin jatkamme tiellä, joka mielestäni ei ole oikea. Ja myöskin tämä luova ala ja kulttuuriala, siellä edetään alakohtaisesti. Ja tässä ollaan nyt aika kaukana näistä tavoitteista, joita olemme itsellemme asettaneet. E. Kiitos. Sitten toinen varjoesittelijä Iidestä, Elena Lici. Grazie Presidente, grazie per la presentazione, per la spiegazione. Kiitoksia puheenjohtaja näistä selityksistä, jotka liittyvät EITn strategiaan. Ryhmäni nimissä haluaisin korostaa, että me aina – tuemme innovaatiota ja tutkimusta, jos ne tuovat konkreettisia etuja Euroopan talouteen. Mutta ikävä kyllä tiedot, joita on saatu Euroopan parlamentin tutkimusyksiköstä liittyen vaikutusten arviointiin strategioista, niin siellä korostetaan, että 73 prosenttia rahoituksesta EIT keskittyy viiteen maahan. Eli Hollanti, Saksa, Ranska, Ruotsi ja yhdistynyt kuningaskunta. Tämä johtuu siitä, että integraatio on puutteellista, kun ajatellaan kiksejä eri alueilla Euroopassa, ja se rajoittaa niiden vaikutuksia. Ehdotuksessa pyrkimyksenä on vahvistaa innovaatiosuunnitelmia, mutta sitä ei puhuta millä tavalla, konkreettisesti millä tavalla ja mitä parametreja noudattaen. Eli miten sitten voidaan luoda parempaa tasapainoa eri jäsenvaltioiden välille. Ja sitten vaikutusten arviointi, joka saatiin elokuussa komissiolta, niin 77 prosenttia julkisista kuulemisista ovat johtaneet siihen, että korkeakoulut ja tutkimuskeskukset eivät riittävästi ole yhteydessä toisiinsa alueen paikallistasolla. Eli kysymys kuuluu, miten aiotte puuttua näihin epätasapainoihin? ID-ryhmä haluaa edistää läpinäkyvyyttä Kiksessä ja eri hankkeissa, mutta sivun alareunaan, sivun 53 alareunaan on merkitty, että jotkut kumppanit ovat olleet huolissaan – siitä, että on tiettyjä vaikutusvaltaisia kumppaneita ja nämä varat jaetaan heille. Eli tämä nyt on hiukan hankeampi kysymys ratkaista. Eli millä tavalla komissio aikoo ratkaista näitä ongelmia ja taata läpinäkyvyys näiden varojen jaossa. Ja ainahan pitää analysoida, onko tärkeämpi kriteeri osaaminen vai maantieteellinen tasapaino. Sitä täytyy varmistaa myöskin valvonta. Ja kun ajatellaan tätä tukea, jota Kikselle annetaan, EIT haluaa lisätä koulutustoimintaa yritysten kanssa, jotta voidaan kouluttaa seuraava sukupolvi. Me tuemme tällaista kumppanuutta ja ennen kaikkea haluamme vahvistaa suhteita yliopistojen ja tutkijoiden välillä ja pk-yritysten välillä. Usein ne jäävät näiden toimintojen ulkopuolella, koska niillä ei ole tietoa tai se on liian byrokraattista. Ja jos halutaan vahvistaa tätä brändiä, voisin ja haluatte järjestää tätä koulutusta, niin miten tätä koulutusta järjestetään eri yliopistoissa, koska Useinhan EITtä ei tunneta. Meidän pitää investoida ei pelkästään suuriin ja tunnettuihin yliopistoihin, vaan ennen kaikkea meidän täytyy ottaa huomioon pienet yliopistot, jotka voivat toteuttaa hankkeita ja jotka lähentävät niitä omaan alueeseensa. Ja näin voidaan saada aikaan konkreettisempia tuloksia ja vahvistaa tätä brändiä. Kiitos. Kiitos. ECRstä sama varjo esittelijä molemmille asioille. Edustaja Rovros. And he's replaced by Mr. Rokan. Ja edustaja Rokan on hänen tilallaan täällä. Yeah, thank you very much. Paljon kiitoksia. Rose ei pääse paikalle. Hän on Washingtonissa, mutta hän halusi painottaa, että tämä on tärkeää hänelle. Seuraavat kuusi kohtaa hän pyysi teille lukemaan. Meidän täytyy vähentää hallintotaakkaa, Äh, startup-yritykselle ja pk-yritykselle tutkijoille ei ole mitään rasittavampaa kuin liiallinen määrä paperia. On kiksi, jotka toimivat hyvin, toisilla on enemmän ongelmia, niin ne pitäisi vaihtaa parhaita käytänteitä. Ja kysyisin komissiolta, miten ja, ja josko näin nykyään tapahtuu. Äh, Eteen pitäisi luoda tätä teitä kolmiota, kuten on sanottu. Emme ole ihan varmaa, josko tämä koulutukselle ja se, missä eniten arvoa luodaan, vaan tutkimusta pitäisi tuoda markkinoille. Mitä maantieteellisen tasapaino tulee panette siitä on erittäin tärkeää, että ei te pysy pääasiassa huippuosaamisvetoisena ja sitten Horaisen Euroopan, Euroopan kanssa olevien synergioiden suhteen olen sitä mieltä, että synergia pitää hakea, mutta erityisesti päädyt kyksiä, erityisesti Euroopan innovaationeuvoston suhteen. Kysyisin komissiolta, miten päällekkäisyyksiä estetään ja sitten rahoituksen kestävyys. Meidän pitäisi auttaa näitä kiksiä, jotka eivät ole vielä itsensä rahoittavia. Meidän täytyisi miettiä, että tämä rahoitus katsoo, mutta äh, rahoituksen pitäisi olla ehdollistettua, toisilla kiksit, jotka ovat toimeen, niitä ei pitäisi jatkaa esittelemme ja valmistyöskentelemään, mutta est, äh, ja valmistyöskentelemään esittelijät ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. The rapporteur from Guiz. Um, ähm, ah, Marisa Matias on tämän toisen asian varjoista. Haluatteko puhua nyt? In the end, don't worry, yeah. Voit hoitaa molemmat lopuksi. Okei, meillä on kolme puheenvuoropyyntöä. Äh, edustaja Eilert. Thank you. Um... Kiitos. Kollegat, muistuttaisin, että meidän täytyy tarkastella hieman enemmän yksityiskohtia. Jos katsoo vain tilastoja eh, liittyen esimerkiksi maantieteelliseen tasapainoon, niin voin helposti sanoa, että tämä koskee vain viittä maata. Mutta jos sitten katsotaan näitä muita keskuksia, niin kuva olisi hyvin erilainen. Ja erityisesti ajatus siitä, että EIT ja EITn agendaa käytetään nimenomaan näillä hieman heikommilla alueilla, niin silloin nämä, nämä keskukset ovat paljon mielenkiintoisempia, koska on Tällä tavalla voitaisiin saada se kokonaiskuva, mitä me haluamme. PK-yritykset mukaan, teollisuuden, korkeakoulutus, me haluamme vahvat tekniset korkeakouluttajat, kaikki nämä osallistumaan. Ja näitä kiksit usein edustavat, mutta mielenkiintoista on, miten tavallaan saada tämä laajentuma. Ja silloin meidän täytyy katsoa näitä keskuksia paremmin. Toki voi olla hieman kriittinen niitä kohtaan, mutta jos katsoo vain tilastoja kikseistä, niin se on harhaanjohtavaa. Mitä tulee sukupuolikysymykseen, kyllä, me otimme sen esiin. Mutta mistä osallistujat tulevat? He ovat teknisten yliopistojen opiskelijoita ja meillä on ongelma saada naisia opiskelemaan luonnontieteitä ja yrittäjyyttä ja muuta, joten kyllä, meidän täytyy käyttää välineitä sen edistämiseksi, mutta meidän täytyy olla tietoisia että kiksit eivät voi muuttaa sitä, ketä yliopistosta tulee, vaan meidän pitäisi ymmärtää, missä ongelma piilee ja miten muuttaa sitä. Ja olkaamme myös rehellisiä. Alussa tehtiin poliittinen päätös esimerkiksi siinä, että identifioitiin ilmasto- tai energiainnovaatioita. Se, mitä me halusimme, oli yrittäjyys, mutta sitä puuttuu jos halutaan käsitellä ilmastonmuutosta, niin ongelma oli se, että ei ollut yrittäjiä hoitamaan tätä, koska tämä oli enemmän säätelykysymys kuin markkinakysymys. Ja jos katsotaan tätä ilmastokikkiä, kiksiä, niin aluksi me loimme jonkinnäköisen olion, johon lyötiin kaiken näköisiä asioita ja olimme erillämme sitä varsinaisesta ajatuksesta, että meillä on tämä tällainen kolmio, jossa pyritään muuttamaan koulutusta sillä tavalla yliopistoissa, että saadaan enemmän tehokkuutta ja kiinnostuvuutta yrittäjyyteen ja teknologian. Me halusimme startup-yhteisön ja me halusimme, että teollisuus osallistuu näihin innovaatio-ohjelmiin. Joten ohjaus on ehkä kriittisin asia tilintarkastustuomioistuimenkin mukaan. Komission raporteissa on keskitty siihen, onko rahat käytetty oikein sen määritelmän mukaan, mitä me olimme tehneet. Ongelma on myös määritelmät ja tilintarkastustuomioistuin osoitti oikeaan suuntaan kun tehtiin ensimmäinen tällainen valvontaraportti tällaisella vaikutusarviointipohjaisella menettelyllä. Me emme voi ylikuormittaa tätä välinettä. Ja se argumentti, että, että tällä ei ole eurooppalaista vaikutusta, tämän oli tarkoitus olla eurooppalainen MIT ja sitten mä sanoin, että no emme me saa tästä, tästä nyt sellaista kuitenkaan, mutta ehkäpä me saisimme sitten eiteen. Ja siihen lisäksi äh, näitä osaamisyhteisöjä. Ei voi olla kolmen miljardin budjettia ja äh, lähteä sitten muuttamaan äh, koko koulutusjärjestelmää toisenlaiseksi innovaatio- ja yrittäjyyteen keskittyväksi, jos samanaikaisesti on perustettu vain viisi tällaista osaamisyhteisöä. Mutta tilintarkastustuomioistuimen raportit ovat olleet hyvin kriittisiä ja niitä voitaisiin käyttää tällaisena ohjaavana välineenä, koska siinä ei vain lasketa tunteja ja pilkkuja, vaan siinä annetaan kuva siitä, miltä EIT tulevaisuudessa voisi näyttää. Kiitokset edustaja Eiler. Ja sitten Rita Markes. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kolmen asian kiinnittää huomiota, kohta, jotka ovat erityisen tärkeitä. Ensinnäkin ei tee ja keksit luotiin ratkaisemaan ongelman. Eli miten muutetaan tutkimustuloksia tuotteeksi. Se on Euroopan ongelma ja se piti ratkaista. Pakko myöntää, että saatan olla väärässä eikä tunne tilannetta hyvin, mutta en tiedä mitään maata, jossa tämä ongelma olisi ratkaistu ilman julkista tukea. julkinen tuki ei voi jatkua ikuisuuteen tietysti, mutta se on välttämätön impulssi. Se on lähtökohta. Ja sitten keksien kestävyys. Erityisesti vanhempien keksien tapauksessa me, meillä on jo näkyviä tuloksia ja kun vierailimme kikseissä, me näimme mitä lisäarvoa on. Se on mitattavissa ja jaettavissa. Olen täysin eri mieltä sen suhteen, että pitäisi sanoa, että voi raukat alueet, jotka ovat huonossa asemassa. Me puhumme alueellisesta jakaumasta, koska on alueita, jossa on huippuosaamista, erinomaisia tutkimuskeskuksia ja yrityksiä, jotka haluavat osallistua. Me olemme nähneet tämän muillakin yhteisövarojen käyttöaloilla. Totta kai alueellista keskittymistä on, mutta täytyy ymmärtää syyt ja ratkaista perusongelmat. Montti pyytää ilmeisesti puheenvuoroa. Thank you. So I... Kiitoksia. Itse olen valmistelija kulttuurivaliokunnasta, eli puhun nyt koulutusnäkökulmasta, mutta olen, mielen, olen kiinnostunut myöskin teollisuudesta ja tutkimuksesta, eli minulla on myöskin ITREn näkökulma mielessä. Ensinnäkin kunnianhimon taso. Ja haluaisin sanoa, että mielestäni lainsäädäntö on erittäin huolest, oli huolestuttava, kun ensimmäisen kerran sen kävin läpi koska se nyt ei ollut kovin kunnianhimoinen ja siinä ei juurikaan mainita tie- tiedettä ja teknologiaa. Mutta olen puhunut komission kanssa ja EITn pääjohtajan kanssa ja uskon nyt, että tämän työn laatu on hyvä ja haluaisin tätä enemmän kirjatuksi lainsäädäntöön ja me teemme työtä tämän parissa. Ilman keksintöjä ei ole mitään innovaatiota. Eli tekninen koulutus on erittäin tärkeää, jotta voidaan jatkaa EITn toimintaa. Ja täytyy muistaa, että tämä on innovaatio- ja teknologiainstituutti. Emme myy ainoastaan ideoita, vaan myöskin tuotteita ja ideoita, joita voidaan hyödyntää jokapäiväisessä elämässä. No sitten tämä kattavuus ja sen laajentaminen. Ei itse pitää palvella kaikkia tai mahdollisimman monia jäsenvaltioita, mutta me tarvitsemme korkeakoulutusta, ja paljon korkeita standardeja, kunnianhimoa. Ja meidän pitää korostaa kuitenkin koulutuksen merkitystä. Tietty prosenttimäinen budjetista menee koulutukseen. Meidän täytyy kannustaa tekniseen koulutukseen ja yrittäjyyteen. Ja sen jälkeen ihmiset ovat Britanniassa ihan yhtä fiksuja kuin Romaniassa tai Saksassa, mutta äh, koulutusjärjestelmät ovat olleet aika erilaisia ja tässä meidän pitää tukea niitä. Sitten rahoitus. Uusi rahoitusmalli vaikuttaa kohtuulliselta, mutta olen vähän huolissani siitä, että ensimmäiset mallit eivät täysin onnistuneet. Mutta muistakaa, että ainakin 30 prosenttia vastuusta EITstä ja kiksistä liittyy koulutukseen. Ja koulutuksessa ei koskaan pidä ajatella pelkästään voittoja. Eli me haluamme, että kaikki kikit ovat itsensä rahoittavia ja täytyy katsoa, miten se voidaan yhdistää siihen, että meillä on laadukasta tutkimusta ja laadukasta koulutusta. Tutkimus ei välttämättä tuota rahaa ennen kuin se innovoidaan. Eli meidän täytyy olla varovaisia, kun vaadimme jatkuvasti voittoja ja riippumattomuutta. Avoimuus, niin tämän ei tosiaan pitäisi olla mikään suljettu kerho, ja tämä liittyy suoraan näkyvyyteen. Ennen kuin minä tulin parlamenttiin, en ollut koskaan kuullut EITstä. Olin toiminut yli 30 vuotta tiedetoimittajana, enkä koskaan ollut nähnyt mitään tutkimusta EITstä ja olin aika järkyttynyt tästä. Ja nyt vähän eri tavalla, koska tiedän, että äh, mikä on tutkimuksen laatu, mutta se tunnettuvuus ja näkyvyys on aivan surkealla tasolla ja meidän täytyy katsoa tätä budjettikohtaa uudelleen. Tällöin olisimme avoimia kansalaisten suuntaan, koska eivät ihmiset hae rahoitusta laitoksesta, josta he eivät ole koskaan kuulleetkaan. Ja parlamentissa, jos EIT haluaa, että me edelleen tuemme sitä, niin eh, niiden, heidän pitää tulla kuulemiseen ja ITRE voisi järjestää ainakin yhden tällaisen kuulemisen vuodessa. Ja valiokunnassa tätä voidaan sitten pohtia. No sitten kulttuurivaliokunnan valiokunnan ehdotus. En nyt tässä puhu pitkään, mutta Täytyy muistaa, että tämä on tekninen instituutti, innovaatioinstituutti, ja täytyy muistaa, että valtaosa tuloista kulttuurialalta tulee elokuvista ja videopeleistä ja suoratoistopalveluista. Ja kaikkeen tähän vaaditaan teknistä innovointia, ja meidän pitäisi työstää tätä EU-ssa. Britanniassa nyt on ollut esimerkiksi Harry Potter-studiot, Sloveniaan tai Romaniaan voitaisiin perustaa joku tällainen. Ja sitten meidän pitäisi laajentaa alaa Sieltä tulee valtavia voittoja. Esimerkiksi Britanniassa siltä alalta tulee kymmenen kertaa enemmän tuloja kuin kalastusalalta. Ja ehdottaisin, että näin tehtäisiin muuallakin Euroopassa. Eli jos teillä on kysymyksiä kulttuuri- tai luovan alan kikistä, niin tulkaa puhumaan kanssanne, mutta nyt haluaisin kuulla sitten kollegoiden kantoja. Kiitos. Uh, if there are no other... Mikäli ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin annan uh, edustaja Eller. I just want to take up... Ihan vain siitä, mitä kollegat sanoivat, siitä, miten levittää tietoa. Jos teemme jonkun tällaisen projektin neljän miljoonaa euroa budjetti, eikä ole äh, välttämätöntä ottaa esimerkiksi tämä Smart City Call, eikä, eikä, eikä siihen ole pakko ottaa tätä paikallista keskusta mukaan, niin miten me voimme edes kuvitella, että uutiset leviävät, tieto leviää? Eli e, esimerkiksi tiede ja diplomatia. Äh, nyt ensimmäisen kerran meillä on tällainen keskus myös Israelissa ja siellä on hyvin paljon yrittäjyyttä. Miksi me uskomme, että me voimme levittää tietoutta, jos me emme rakenna siltoja esimerkiksi horisontista käytettäviin välineisiin? Miten me voimme muuten kuvitella saavamme vipuvaikutusta? Eli jos me keskitymme Tämme koko perspektiivin ei teen, niin sitten unohdamme samalla koko eiteen kontekstin, emmekä ota sitä mukaan muissa ohjelmissa, missään operationaalisissa rakennerahaston ohjelmassa, ohjelmissa emme vaatineet jäsenvaltioita integroimaan näitä EIT-keskuksia mukaan. Me voisimme helposti tehdä sen niin, jos te haluatte käyttää tai anoa rakennerahastosta varoja, niin silloin pyydämme teitä tai teidän pitää liittää siihen myös EIT. Eli meillä ei koskaan ollut ajatusta siitä, että olisi tällaiset pakolliset kriteerit rakennerahaston operationaalisille ohjelmille, ja että silloin otettaisiin mukaan EIT ja sen osaamisyhteisöt. Me haluamme muuttaa maailmaa, mutta emme kuitenkaan ole valmiita integroimaan kaikkia siihen mukaan. Ja sitten tehdä valvonta ja sitten sanotaan, että olette liian pieniä ja kukaan ei tunne teitä. Good point. Hyvä pointti. Ja sitten komission puolesta Vivian Hoffman. Olkaa hyvä. Micro, please. Oh, sorry. <laughs> Sorry. Honorable Chairman. Hyvä puheenjohtaja, esittelijät, edustajat. Onnittelut tälle valinnastanne tämän valiokunnan puheenjohtajaksi. Kiitos mahdollisuudesta esittää lyhyt yhteenveto niistä uutuuksista ja parannuksista, joita komissio on ehdotuksissaan luonut. EIT-ehdotukset pyrkivät yhtäältä mukauttamaan EIT-kehikkoa äh, Horisontti Euroopan ohjelman ja sitten toisaalta hyödyntää EIT äh, sen vahvuuksia. Asetuksessa komissio ehdottaa muutoksia uudelleen laadinnan kautta, jotta saataisiin yksi lainsäädäntöväline. Ja siinä olisi vuonna 2008 asetus, muutokset 2013 ja nykyehdotus. Tiedätte, että me pyrimme lisäämään selkeyttä muutoksiin ja pyrimme tekemään tästä aikaneutraalin, että asetusta ei tarvita jokaisen uuden rahoituskehyksen kautta tehdä muutoksia – koska meillä on uusi innovaatioagenda kullekin seitsemän vuoden ohjelmointikaudelle. Ja tässä pyritään äh, suhteuttamaan tämä myöskin Euroopan tutkimus- ja kehityspuiteohjelmiin ja myöskin pitkän aikavälin prioriteettien suhteen. Me haluamme ottaa käyttöön uusia keksejä ja uusia toimintoja mukaan ja siihen asetus porkkii. Tärkeimmät uusitukset on ovat niitä, että komissio pohjautuu robustin näyttöön muun muassa EITn arvi, arviointiin ja 2007 korkeatason raportti ja 2016 telitarkastustuomioistuimen arviointi ja vaikutusarviointimme tärkeimmät uudistukset ovat yksistä asiasta, joka täällä mainittiin, avoimuus, seurattavuus, e-, että ehdotti, että keksit käyttävät tiukkoja avoimuuden ja seurattavuuden periaatteita – kun valitaan uusia jäseniä. Rahoitusmalli on sellainen, että tässä on uusi malli, joka vastaa uutta rahoituks- kestävän rahoituksen mallia, joka perustuu yhteenrahoitusasteen kasvatukseen ja tässä pyritään rahoituskestävyyteen. Tuon kauden sen kauden jälkeen, kun 15 vuotta on kulunut, jonka jälkeen rahoituskestävyys olisi pitänyt saavuttaa ja, ja sen jälkeen pitäisi laatia yhteistyömuistia muidenkin kanssa. Tästä pit- meidän pitää saada Kikin strategiaan innovaatiostrategia ja annamme 10 prosenttia riskin kattamiseen. Sitten Euroopan korkeakoulutuskeskukset tässä. Me tarjoamme kohdistettua tukea korkeakouluille, jotta niitä voidaan paremmin integroida arvoketjuihin. Ja 25 prosenttia tälle, tämän uuden toiminnan rahoituksesta pitäisi antaa maille se innovaatioaste on alhaisempi. Toki uusille kikseille. Kulttuurikikkiä ehdotetaan 2021 ja toista tullaan ehdottamaan EITn hallintoneuvoston ehdotusten mukaan käyttää strategisen horisontti Euroopan ohjelmointiprosessin tulosten mukaan. Pyritään lisätä EITn hallinnan tehokkuutta ja halutaan myös paremmin strategisesti ohjata kikkejä sitten Synergia Euroopan innovaationeuvoston kanssa ja muiden relevanttien instrumenttien kanssa tätä me kehitämme. Ja lopuksi henkilöstö mainittiinkin tässä. Pannattaisin sitä, että asetuksessa on nyt mahdollisuus pitkän aikavälin sopimuksille. Kiitoksia ja olemme teidän käytettävissänne. Kiitos ja ennen kuin annan puheenvuoron esittelijöille, niin antaisin äh, edustaja Busekille vielä puheenvuoron. Anteeksi, haluaisin vain painottaa sitä, mitä sanoit aikaisemmin. Tämä on hyvin tärkeä kysymys komissiolle, eikä varmaankaan vaikea vastata. Meillä pitäisi olla mahdollisuus varmistaa, että nämä projektit ovat kestäviä ja koulutus tästä on ehkä paras e, ehdotus, jota voitaisiin vielä tukea kikseistä vuoden 2024 jälkeenkin. Jos me emme tästä huolehdi, niin meidän osaamiskolmiomme vaaran uhanalaistuu. Ja sitten äh, Renew-kollegalle, joka puhuu tästä alueellisista innovaatio-ohjelmista. On erittäin tärkeää tukea niitä tulevaisuudessa vuoden 2024 jälkeen. Ja täytyy muistaa, että nämä kolme kiksiä, jotka te mainitsitte, digitaali ilmasto ja in, uudistuva energia, on erittäin tärkeää pitää ne samassa asemassa niin, että ne voi, niitä voidaan rahoittaa samalla tavalla kuin ensimmäisenä 15 vuotena. On erittäin tärkeää pitää eh, Euroopan unionin toimielimissä vastuu kaikista näistä osaamisyhteisöistä. Kiitos. Oliko teillä vielä erityinen kysymys? Please. Very short question to the... Ihan lyhyesti komission edustajalle. Me kävimme Budapestissa ja Viinissä ja näimme, että jotkut näistä osaamisyhteisöistä, kuten energia- tai ilmastoyksiköt, siellä tehdään erinomaista työtä. Ja valtaosa niistä on aika kaukana rahoituksen kestävyydestä. Vuosi 2023 lähestyy. Ja mitä tarkoittaa se, että on yhteistyöpöytäkirja. Eli haluaisin tästä vain selvennyksen. Kiitos. Ah, another very short... Toinen vielä hyvin lyhyt kysymys. Very short question. Hyvin lyhykäisesti komission edustajalle. Te sanoitte, että te olette ottaneet mukaan mahdollisuuden yli kymmenen vuoden työsopimuksille. Entäs nämä kymmenen henkilöt, jotka aloittivat eh, heti alusta, tämä ei koske heitä. Joten meillä on yhä kuitenkin tämä ongelma, että nämä kymmenen henkilöä, jotka aloittivat heti alusta, heillä ei ole pidennystä heidän työsopimuksiinsa. Kiitos. Haluaisiko komission edustaja vastata? Paljon kiitoksia. mitä kekseihin ja rahoituksen kestävyyteen tulee, eri kekseillä on eri bisnesmalleja ja tulolähteitä. Ja on hyvä, että noita tulolähteitä diversifioidaan. Ja me haluamme luoda kannusteita. Siksi ehdotamme tätä uutta mallia. Mitä tämä merkitsisi EITn ja keksien suhteille ja keksien statukselle? 15 vuoden jälkeen. Me uskomme, että kikseen investoinnit ja EUn investoinnit kikseihin, sen pitäisi jossain muodossa säilyä. Ja siksi me ehdotamme, että voitaisiin tehdä tällaisia muistioita kiksin kanssa, tämän laiton perheen kanssa. Ja mitä tämä yhteistyö muistio Aikaan saisi, se voisi määritellä kiksien velvoitteet 15 vuoden jälkeen. Ja siinä on brändin käyttöehtoja ja, ja sitten osallistumisen ehdot kiksien keskeisiin toimintaan ja yhteiset palvelut yhteiseen kanssa. Tuo auttaisi ottaisi keksiä koko innovaatio kehikossa. Henkilöstökysymyksestä. Ymmärrämme sen. Ja säätellään henkilöstösääntöjä. Tätä ongelmaa ei muuten voida ratkaista. Me ehdotamme tämän vuoksi uutta asetusta ja ratkaisua sitä myöten ongelmaan. Raport. Sitten äh, loppu yhteenveto esittelijöille. Marissa Matias ensin. Obrigada, presidente. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minun täytyy nyt viitata viimeiseen komission puheenvuoroon. Komissio on tehnyt virheitä ja me yritämme nyt löytää ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat sen, että pääsemme eteenpäin, koska monet jäävät ilman työtä ihan hallinnollisista syistä ja komission täytyy nyt kantaa vastuunsa tässä kysymyksessä. No sitten varjoesittelijänä olen samaa mieltä siitä, mitä esittelijä sanoi. Voimme tehdä yhteistyötä näissä kysymyksissä. Ja sitten me haluamme tietysti osaamista, huippuosaamista kaikkialle EU-hun ja uskomme, että se on mahdollista. Ja jos me keskittymme pelkästään osaamiskriteereihin, niin sitten meillä on vähemmän monimuotoisuutta, monimuotoisuutta kuin tällä hetkellä. Sitten meidän täytyy työstää näitä uusia kiksejä. Ja sitten oma mietintöni. Kiitos kommentoista, en nyt ehdä, ehdi vastaamaan kaikkiin yksitellen. Jotkut kysyivät tästä mittakaavasta, eli kiksien kestävyys. No, tämä on ongelma, jota täytyy tarkastella huolella. Meidän täytyy ottaa huomioon useita tekijöitä. Kaikki kiksit ovat erilaisia Niissä käsitellään samoja ongelmia, mutta eri aloilla. Eli meillä on samoja ongelmia, mutta niitä pitää ratkoa eri tavoilla eri yhteisöissä. Ja siksi meillä pitää olla poliittinen lähestymistapa, jossa otetaan huomioon näiden yhteisöjen sijainti. Sama ratkaisu ei sovi kaikille. Kaikki keksit eivät toimi samalla tavalla. Ja se olisi täysin mahdotonta, kun nyt ajatellaan niitä sosiaalisia ongelmia, joihin niillä puututaan. No onko EIT menestys vai ei? Emme kyseenalaista sen olemassaoloa. Sanoisimme vain, että innovaatio ei synny tyhjästä. Siihen menee vuosikausia kovaa työtä ennen kuin on jotain näytettävää yhteiskunnalle. Kyse on instituutista, joka on ollut olemassa 11 vuotta, ja olisi aika vaikea arvioida, onko se ollut menestys vai ei 12 vuoden jälkeen. Me tarvitsemme paljon enemmän aikaa, ja tulokset, jotka meillä on, osoittavat, että hyvin paljon on saatu aikaan. Ja tätä meidän pitää arvioida, eli tuloksia ja työtä, eikä pelkästään sitä, että instituutio ylipäänsä on olemassa. Sitten monikansalliset yhtiöt kyllä, mutta meillä täytyy olla yhteyksiä myöskin pk-yrityksiin. Valtaosa eu taloudesta on pk-yrityksiä ja meidän täytyy heijastaa tätä tekemässämme työssä. Suuret yritykset pitää tietysti saada mukaan, mutta ei pidä unohtaa eu talouden selkärankaa eli pk-yrityksiä. No sitten sukupuolten välinen tasapaino, maantieteellinen tasapaino tuli jo esille. Ja yleisemmin ottaen olemme aika hyvässä tilanteessa. Tässä on hieno asetus, joka käsittelee kaikkia näitä ongelmia. Ja toivon mukaan pystymme vahvistamaan EITn roolia ja puolustamaan mallia, joka toimii, mutta joka voisi toimia vielä paremmin, jos instituutiolla – olisi riittävästi kapasiteettia. Ja minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoita kommenteista ja uskon, että pystymme tekemään hedelmällistä yhteistyötä. Kiitos. Madame Carvalho, Kiitos ja sitten edustaja Carvalho. First I would like to... Ensin haluaisin kiittää edustaja Mattiasta ja kaikkia varjoesittelijöitä ja kaikkia kollegoita näistä ehdotuksista. Olen hyvin vakuuttunut, että me olemme hyvin pitkälti samanmielisiä. Me olemme kaikki puhuneet tasapainosta, maa, tieteellinen tasapaino, sukupuolten välinen tasapaino. Varjoesittelijä sanoi, että myös tiedon kolmion parempi tasapaino. Näitä taatusti painotetaan mietinnössä. Meidän täytyy myös tehdä edelleen työtä sitä, että osaaminen on kaiken keskiössä ja meidän täytyy olla innovatiivisia niin, että että lopputuloksena olisi parempi tasapaino koko Euroopassa. Meidän täytyy myös puhua enemmän tästä toisesta osaamisyhteisöstä. Ja meillä täytyy olla oikeudenmukainen ja tasapainoinen kestävyyskriteeri näille kolmelle osaamisyhteisölle koulutus ja sitten tämä alueellinen tasapaino. Me olemme kaikki varmasti halukkaita ratkaisemaan nämä kysymykset ja ongelmat, jotka vielä ei teitä koskevat, ja me valmistelemme tätä tässä mietinnössä. Kiitos. Thank you so much. Uh, with this we conclude uh, Kiitos että tämä päättää keskustelun tästä. Seuraava askel on mietintöluonnoksen käsittely 18.19. maaliskuuta 2020. Äh, määräaika tarkistukselle 24. maaliskuuta ja sitten huhtikuussa 27.–28. huhtikuuta Itren äänestys ja sitten katsotaan, koska tästä äänestetään täysistunnossa. Näistä äänestetään täysistunnossa. Siirrymme asiaan koht- esityslistassa kohtaan 12 ja nyt pannaan hieman vauhtia. Mutta annamme kuitenkin tässä aikaa vuoropuhelulle, kyselyille ja, kysymyksille ja vastauksille. Meillä on Euroopan komission kanssa keskustelu, jossa käsitellään NIS-direktiiviä tuota, tervetulleeksi Jakub Bartinski, joka on vastuussa kyberturvallisuudesta äh, Digi Connectissa. Hän saa tulla tänne eteen ylös kassave niin, että hän pystyy paremmin selittämään komission kannan. Muistuttaisin teitä, että verkko- ja tietojärjestelmäturvallisuutta koskeva direktiivi hyväksyttiin heinäkuussa 2016 2018 se täytäntöön pantiin ja tarkistus pitäisi olla toukokuussa 2021. Jäsenvaltiolla on aikaa 9. marraskuuta 2018 viime vuonna asti identifioida operaattoreita esimerkiksi sähkö- ja liikenne kuljetusalalla, samoin kuin digitaalisten infrastruktuurien palveluiden tarjoajia ja komissio on juuri käsitellyt tarkistuslauseketta tässä direktiivissä ja ensimmäisessä mietinnössä. Keskitytään siihen, miten jäsenvaltiot äh, ovat hoitaneet äh, tärkeiden palveluiden operaattoreiden löytämisen. Ja pyytäisin äh, nyt äh, herra Boratinskia äh, kertomaan enemmän näistä asioista ja muista asioista, jotka ovat tässä tärkeitä. Ja hänen Pyytän, että hän ei puhu kauempaa kuin 10 minuuttia ja ilmoittakaa, mikäli haluatte puheenvuoron. Koordinaattoreilla on prioriteetti, mutta käymme vain yhden äh, kysymyskierroksen niin, että voimme lopettaa kello varttia välillä viisi. Edustaja Boratinski, olkaa hyvä. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much. Hyvää iltapäivää. Kiitos puheenjohtaja, että komissio saa puheenvuoron. Tämä direktiivi on kyberturvallisuuspolitiikan pilari. Se on ensimmäinen lajiaan, jossa e neuvottelut eivät ole mitenkään helpot. Euroopan parlamentilla oli erittäin tärkeä rooli prosessin lopun saattamiseksi. Sen jälkeen nopeutimme ja kyberturvallisuus laki veivän puolitoista vuotta. Tämä direktiivi koskee kolme asiaa. Ensinnäkin varmistetaan, että meillä on jotkut perusosaamistasot EU-ssa jäsenmaissa. Toisekseen, että meillä on yrityksiä kriittisellä sektorilla, joilla on riskihallintakäytänteitä, jotka ilmoittavat isoista tapahtumista. Ja kolmanneksi halusimme mekanismeja EU-tason yhteistyölle. Direktiivi hyväksyttiin 2016 sen lainsäädännöksi muuttamispäivä oli toukokuu 2018. Transpositio oli ongelma selvästikin monellekin jäsenmaille, mutta tämän vuoden syyskuuhun mennessä kaikki jäsenmaat ovat ilmoittaneet, että täys, täysi transpositio on tapahtunut. Tällä hetkellä meillä ei ole täyttä kuvaa mutta me tulemme selvittämään, että kaikki palat ovat paikoillaan. Puheenjohtaja viittasi äskettäisen raportin, joka koskee olennaisten palveluiden tarjoajia. Ja tämä on yksi direktiivin haastavia osia. Ja meillä on aika ainutlaatuinen tilanne – direktiivi on hyväksytty artiklan 114 sisämarkkinalainsäädännön pohjalta, mutta direktiivin lopullinen sovellusala ja yritysten velvoitteet direktiivin alla. Tämä tapahtuu niin, että jäsenvaltiot identifioivat yritykset tapauskohtaisesti maittain. Sekä parlamentti että komissio olivat huolissaan pirstoutumisesta. Siksi meillä on erityislauseke, jossa komissiolta pyydetään kertomus, jossa arvioidaan soveltamisen johdonmukaisuus ennen kuin täysi raportti tulee toukokuussa 2021. Jäsenmailla oli kuusi kuukautta lisäaikaa identifioida operaattorit takarajan Jana oli ta- marraskuun 2018. Meidän piti tuottaa raportti kuusi kuukautta myöhemmin, mutta on ollut taas viivästymiä, kun prosessi on niin monimutkainen. Päätimme odottaa laajalaisempaa kuviota. Suosittelen sitä, että no, tarkastellaan näitä raportteja jos me tarkastelemme johtopäätöksiä, raportti identifioi tunnistamisessa aukkoja ja se jo, tunnistamisen johdonmukaisuudessa aukkoja. Johdonmukaisuus tarkoittaa sitä, että me odottaisimme, että yritykset, jotka operoivat esimerkiksi energia, rahoitusta tai pankkialalla, jotka jolla se normaalisti vastaava palvelu kirjo, ne myöskin sitten luokitellaan tärkeiksi toimijaksi samalla tavoin, tai sitten ei-tärkeiksi, riippuen niiden roolista systeemisellä tasolla, kun saamme jäsenvaltiolta informaatiota, kun niin sanottuja olennaisia palveluita tunnistettiin. Me näemme merkittäviä eroja jäsenvaltioiden lähestymistavassa sinne esimerkiksi kuinka disaggregoitunut tai kuinka rakeista, kuinka hienolla kammalla asiaa lähestyttiin. Joskus oli erittäin tarkkoja määritelmiä, mutta sellaisia määritelmiä kuin energian tarjonta. Ja joskus oli vielä täsmällisempiä palveluiden määritelmiä, kuten sähkön siirtona, sähkön tuonto, sähkön jakelu. En ky- esittää kyllästyttäviä yksityiskohtia. Myös valtiot ovat esittäneet kynnyksiä. tai autonomiset järjestelmät – Ja tässä oli merkittäviä eroja jäsenvaltioiden kesken. Eli irtisten määrissä on tapahtunut suurimpia, suuria eroja. Tuon analyysin pohjalta, sitten kun meillä on kokonaiskova jäsenvaltioista transposition jälkeen, ja jopa tässä vaiheessa voimme nähdä, että Meillä on fragmentaatiota ja se voi vaikuttaa epäsuorasti tai suorasti kyberturvallisuuteen rajat ylittävien riippuvuuksien vuoksi. Ja se on vaikuttaa myös siihen, kuinka tasainen pelikenttä on jossakin maissa yrityksiin kohdistuisi velvoitteita tämän direktiivin pohjalta, mutta tämä on vain yksi kysymys. Tällä hetkellä erittäin tärkeä tarkkaan katsomme, miten kansalliseksi lainsäädännöksi muutaminen on tapahtunut. Minä ja kollegat käymme kaikissa jäsenvaltioissa. Nyt puolet käynnistä läpi olemme puhuneet viranomaisille. Järjestelmä on aika monimutkainen. Yhdessä jossakin maissa on yksi keskusviranomainen, eli siinä kaikki, jossakin maissa on hajautettu valvonta ja on sektorikohtaisia kyberturvallisuusvalvojia. Me puhumme hallinnon tasolla vasta pariemme kanssa. Ja me teemme myös otoksia ja me saamme erittäin hienon kuvan tilanteesta. Ja tämä on ammatillisesti myös tyydyttävä, koska näemme aitoa toimintaa kentällä – edellisessä jäsenvaltiossa millä kerrottiin, että kiitos tämän direktiivin vuoksi kykenivät rekrytoimaan neljä kertaa niin paljon kyberturvallisuusasiantuntijoita keskusvirastoon, mikä johtaa aitoon täytäntöpäin. Jossakin jäsenvaltiot ky- yritysten tasolla kyberturvallisuus sanovat, että tämän direktiivin ansiosta hei, hallitusneuvosto ottaa heidät vakavasti huomioon. Ja näemme vaikutuksen kentällä tänään myös, että paljon pitäisi tehdä. Vaikka hyväksymään direktiivin 2016 olemme kuitenkin täytäntöönpanon varhaisvaiheessa – kuten puheenjohtaja totesi, arvioinnin takarajan toukokuussa 2021. Siinä vaiheessa me pyrimme olen arvioimaan tämän ja komissio ja sen Breton kuulemisessa totesi, että he haluaa uusia tämän instrumentin viimeistään toukokuussa 2021. Ja lopuksi halusin mainita direktiivin täytäntöönpanon suhteen. Sanoisin, minkälainen elin, mikä meillä on, meillä on yhteistyöryhmä. Jäsenvaltiot pyrkivät lähestymistapojaan yhdenmukaistamaan. Ja tässä pyritään koordinoimaan jäsenvaltioiden lähestymistapoja pitemmällekin kuin mitä direktiivi sanoo. Selkeän esimerkki siitä on äskeinen työ 5G-verkkojen turvallisuudesta, joka tehtävä annettiin Ennissä verkostolla ja Ennissä sai uuden mandaatin kyberturvallisuuslain mukaan. No, ja sillä on erittäin tärkeä osuus. Täytäntöpanossa vaikka sanon, että meillä on, menemme pitemmälle uusien aloitteiden kanssa. Täytäntöpano on olennaisin kysymys on tärkeää, että, että parlamentti kiinnittää tähän poliittisesti riittävästi huomiota. Kiitokset tästä ja myös sitä, että huomioitte aikataulun. Meillä on kaksi puheenvuoropyyntöä. Jos muut kollegat saavat inspiraation näiden kahden kysymyksen jälkeen, niin saatte sen tehdä. Pilar de saa aloittaa, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia. Oli hyvä, että saimme nyt tietää, missä mennään täytäntöönpanon suhteen ja millaisia ongelmia teillä on ja mitkä ovat teidän päätelmänne. on aika selvää näiden päätösten päätelmien pohjalta, että jäsenvaltiossa on erilaisia toimintatapoja, erilaisia tulkintoja siitä, mikä on tällainen keskeinen palvelu. Ja tämä on sitten johtanut sirpaloitumiseen. Eli on käynyt juuri päinvastoin kuin mikä oli direktiivin tavoite. Eli tämän direktiivin uudistaminen ja jäsenvaltioiden viranomaisten välisen yhteistyön parantaminen on keskeistä. Meidän täytyy puhua näistä asioista tällä kaudella – mahdollisimman pikaisesti, koska meidän täytyy puuttua näihin puutteisiin. Ehkä olisi parempi ajatella nyt asetusta kuin direktiiviä. Me tiedämme, mitä ongelmia liittyy direktiiveihin. Tulkitavaraa on liikaa. Ja kyse on nyt alasta, jolla on tarpeen, että tässä aikataulussa pystymme selkeästi tulkitsemaan ja panemaan täytäntöön näitä sääntöjä. Eli olisi hyvä, jos tämä tarkastelu tapahtuisi asetuksen muodossa eikä direktiivinä. Kiitokset De Castillolle. Sitten eh, edustaja Ristov. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Так, вследствие на която бяха хакнати данните на близо 5 милиона граждани –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 Thank you very much. Yeah, and, uh... Kiitoksia tästä edustaja Virkkunen. Yes, thank you, Chair. Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitokset eh, tästä esityksestä. Haluaisin kysyä, kun me puhumme kyberturvallisuudesta, on hyvin tärkeää, että me huolehdimme siitä kaikilla tasoilla – yrityksissä, jäsenvaltioissa, myös Euroopan tasolla. Ja näitä, missä teidän mielestänne meillä on suurimmat riskit? Missä pitäisi ryhtyä toimiin? Onko jotain tiettyjä sektoreita yhteiskunnassa tai teollisuudessa tai jokapäiväisessä elämässä, johon me emme ole keskittyneet tarpeeksi kyberturvallisuuden alalla? Vai onko jotain tiettyjä tasoja jäsenvaltiotasolla tai, tai yritystasolla, jossa pitäisi tehdä enemmän tai esimerkiksi kunnissa – tai onko jotain tiettyjä teknologioita? Te mainitsitte vielä 5G, mutta onko jotain muuta, 5G, mutta onko jotain muuta? Mikä on teidän näkemyksenne? Te, teemmekö tarpeeksi koulutusta, annammeko tarpeeksi koulutusta ja testaammeko tarpeeksi jäsenvaltioissa ja esimerkiksi järjestöissä niin, että me olisimme, meitä tosi koulutettu ja olisimme var, valmistautuneita mahdollisiin kyberturvallisuusiskuihin. Kiitos. Jos nyt ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin annan puheenvuoron komission edustajalle. Saatte vastata kysymyksiin ja, ja ehkä antaa loppu. Äh, anteeksi vielä. Buchner. Buchner. Please, you have the floor. Olkaa hyvä. Anteeksi, luulin. No ei, no joka tapauksessa. Meillä on kaksi eri alaa, joilla täytyy olla varovaisia. Yksi on tämä normaali, laillinen tie, kuinka tietoja annetaan kolmannelle osapuolelle ja toinen on sitten tämä laiton keino. Ja tämä laiton keino sitä ei voida kattaa tällaisella direktiivillä, koska kuten sanoin, se on laiton. Ja onko mahdoll- millaisia mahdollisuuksia, tai siis mahdollisuudet tällaiselle laittomalle toiminnalle ja tietojen siirrolle on hyvin suuri. Te tiedätte keskustelut huoveista, mutta myös monista muista. Meillä on täällä Eurooppa Euroopassa sellainen järjestelmä, että siirrämme henkilökohtaisia tietoja laittomalla tavalla, johon meidän hallituksemme suhtautuvat kuitenkin myötämielisesti eivätkä tee mitään. Onko tämä hyvä, tai tämä on hyvä keino käynnistää keskustelua, mutta se ei voi päättyä tähän. Meidän täytyy lopettaa keskeyttää tietojen laiton siirto. Sitä tapahtuu ympäri Eurooppaa. Kiitos. Kiitos. Ja nyt sitten, olkaa hyvä komission edustaja, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Kiitoksia kaikista näistä puheenvuoroista. Kiitoksia Peres Castillolle hänen kommenteistaan. Hän on tukenut meitä tällä alalla. Ja tässä tarkistuksessahan kaikki vaihtoehdot otetaan esille. Eli siinä mielessä analysoimme kyllä, mikä olisi paras tapa varmistaa, että toimintatavat lähenevät toisiaan. Jäsenvaltiossa on kyllä ponnisteltu, jotta voitaisiin siirtyä tähän suuntaan. Eli on puhuttu näistä ilmoituskäytänteistä ja muista, mutta täytyy sitten loppujen lopuksi katsoa, mikä on lopputulos. Ainoastaan yksi alan harmonisoitu direktiivissä. Se liittyy digitaalisiin pilvipalveluihin, mutta toisaalta tässä on sitten tällainen kevyt lähestymistapa, eli valvonta ei ole niin tiukkaa kuin sosiaalisten palveluiden osalta. Mutta kiitos kuitenkin tästä keskustelusta ja me käynnistämme kuulemiset pian ja haluamme kuulla sitten parlamentikin kannat tässä kysymyksessä. Ja sitten Bulgaria. Niin, me tiedämme kyllä tästä välikohtauksesta. Olemme olleet yhteydessä Bulgarian viranomaisiin. Siellähän on tällainen tietokoneverkosto, joka on tärkein käyttöliittymä, kun autamme toisiamme teknisissä kysymyksissä. Kävimme hiljattain Bulgariassa, mutta me emme vielä kommentoi näitä löydöksiä. Olemme vielä alkuvaiheessa ja tämä raportointi olisi hiukan yleisempää. Eli tässä vaiheessa en pysty kertomaan teille muista asioista. No tietysti jäsenvaltioiden valmiudet ovat eri tasoilla ja tämän takiahan direktiivi ylipäänsä tehtiin. Tällä on merkitystä maille, joilla oli vielä paljon läksyjä tekemättä ja tämä nyt toteutuu, mutta haluamme vielä keskusteluissa vielä syvemmälle – tämän yhteistyöryhmän kanssa. Ja tämäkin muistaakseni oli parlamentin ajatus. Eli täytyy varmistaa, että jäsenvaltioiden välinen yhteistyö olisi vähän konkreettisempaa ja sitä voidaan valvoa. Niin siksi meillä on näitä kahden vuoden työohjelmia. Ja tässä on puhuttu esimerkiksi Erasmuksesta – näiden verkkoasiantuntijoiden vaihto-ohjelmista. Meillä on hiukan rahoitusta, joka mahdollistaa sen, että tämä käynnistetään ensi vuonna. No sitten on ehdotettu myöskin vertaisarviointeja. No eteneminen ei ole helppoa, koska vielä monet katsovat, että Verkkoturvallisuus liittyy kansalliseen turvallisuuteen ja siksi kaikkea ei voi hoitaa EUn tasolla. No sitten teidän kysymyksenne. Eli direktiivi on osoittanut meille, että alojen väliset valmiudet ovat hyvin erilaisia – Eli jos kysytään vaikka riskien koosta, niin niitä on vaikea arvioida. Mutta alat, joilla näitä riskejä on toteutunut varhaisessa vaiheessa, se olisi saattanut johtaa merkittäviin tappioihin esimerkiksi rahoitusalalla. Eli jos ajatellaan pankkeja ja muita rahoituslaitoksia, niin ne ovat ne, joissa on kaikkein eniten verkkoturvallisuuden puolustajia. Ja hyvin paljon toimitaan myöskin Euroopan tasolla, esimerkiksi tämän valvon, Euroopan keskuspankin valvontamekanismin kautta. Ja kun käydään jäsenvaltioissa, niin yleensä pankissa ollaan paljon pidemmällä näissä asioissa. Ja tähän liittyy sen toinen ulottuvuus, eli sairaalat. Koska kun ajatellaan, kuinka paljon sairaaloissa on nykyään tietoa, niin se on valtava, siellä on valtavasti tietoa potilaista. Ja ne liittyvät myöskin eri menettelyihin, leikkauksiin, eri hoitomuotoihin. Eli riskit ovat hyvin korkeat. Ja tämä on ala, jolla voidaan nähdä, että tekemistä olisi paljon. Ja sairaalathan nyt ovat luonteeltaan erityyppisiä kuin pankit esimerkiksi. Eli tätä alaa meidän pitää vielä tarkastella kunnolla. Sitten julkishallinto ei kuulu tämän direktiivin piiriin. Se oli osa komission alkuperäistä ehdotusta, jota jäsenvaltiot eivät hyväksyneet. Monet jäsenvaltiot kyllä tekivät tämän ja siirsivät tämän kansalliseen lainsäädäntöön, mutta tämä nyt kuuluu enemmän tulevaisuuteen. Ja jäsenvaltiot ovat jo ryhtyneet kansallisiin toimiin suojellakseen hallituksia, mutta myöskin aluepaikallistason hallintoja. Ja sitten internet ja muut teknologiat. No, on itsestään ohjaavia autoja, keinoälyä, 5G. Nämä ovat esimerkkejä siitä, millä aloilla verkkoturvallisuus on hyvin keskeistä. Sitten viimeinen kysymys. No voin sanoa, että mitä hyvänsä tehdään tämän direktiivin osalta, niin se liittyy verkon sitkeyteen ja puolustukseen. Ja meidän täytyy varmistaa se, että yritykset ja hallinnot pystyvät paremmin suojautumaan tällaisilta verkkohyökkäyksiltä. Ja usein puhutaan pelkästään näistä hyökkäyksistä, mutta direktiivi on väline, jossa käsitellään kaikenlaisia vaaroja. Ja on välikohtauksia, jotka eivät ole varsinaisesti kenenkään syytä. Ja esimerkiksi lennonvalvojilla on ollut ongelmia ohjelmapäivitysten takia, ja sekin on mahdollisesti aika vakava tilanne. No, mutta tämä direktiivi liittyy menettelyihin ja sitkeyteen yritysten suojeluun. Mutta tietysti täytyy sitten muistaa verkkorikollisuuden torjunta ja meillä on sitten siihen erillinen oikeuspuitteisto. Ja Eli vuonna 2011 päätettiin hyökkäyksistä tietojärjestelmiä vastaan. Ja se on erittäin tärkeä osa meidän ennaltaehkäisevää työtämme verkkoympäristössä. Uh, the information for your comments. Kiitos informaatiosta ja kommenteistanne. Tämä on hyvin tärkeä asia, vakavakin asia. Ja meidän täytyy ponnistella kaikkemme, jotta voimme jatkaa digitalisointia ja vahvistaa tekoälyn vahvistamista. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita. On tärkeää auttaa jäsenvaltioita toimimaan standardien ja vaatimusten mukaisesti ja myös pysymään turvassa. Haluan kiittää kollegoita, jotka jaksoivat istua salissa näin kauan koko kokouksen ajan. Nyt voimme päättää kokouksen. Koordinaattorinen kokous alkaa kello viisi. Ja me tapaamme sitten huomenna aamuna. Keskustelemme energiakomission jäsenen kanssa kello yhdeksän huomenna aamuna. Kiitokset.